vastaan odotuksiimme myönteisesti. Odotuksemme ovat oikeutettuja ja myöskin oikeudellinen vali- valiokunta sekä oikeusyksikkö niitä kannattaa. Kiitos. Kiitoksia Fraga Steves. Keskustelu neljästä kalastusaiheesta mietinnöstä on päättynyt ja kaikista neljästä mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Hyvät kollegat, istunto jatkuu huomenna kello yhdeksän alkaen ja loppuun loppuu kello yhdeksän illalla. Esityslista on julkistettu ja se on saatavana Euroopan parlamentin internetsivuilla. Istunto on päättynyt.